Bom dia a todas e a todos. Eh, vamos começar a nossa reunião. Kiitos oikein paljon. Nyt aloitamme kokouksemme. Esityslistalla on hyvin monta eri asiaa. Aloitamme äänestyksillä. Ensinnäkin julkisia hankintoja, julkisten hankintojen uudistaminen. Aloitamme siis tällä lausuntoluonnoksella, jossa valmistelijana on Julie Görling. Ja tässä on sisämarkkinavaliokunta asiasta vastaavana valiokuntana, Ryyle on esittelijänä ja meillä on kuitenkin lausuntoja. Annan välittömästi puheenvuoron valmistelija Görlingille. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta kaikille. Ensimmäinen asia tässä lausunnossa. En, en tiedä, onko joku täältä lukenut vihreän kirjan, mutta se on melko tiukka. Siis on hyvin hankala löytää sieltä mitään työllisyyteen liittyvää, joten tällä lausunnolla on tarkoitus nimenomaan painottaa työllisyysnäkökulmia mietinnössä ja saada aikaiseksi lyhyet kommentit niistä asioista, joissa meidän mielestämme työllisyys on merkittävässä asemassa. Joten jos nyt sallitte, niin hiukan kerron tästä ajattelutavastani tässä lausunnossa. On tärkeää, huomata, että vihreässä kirjassa sanotaan, että tässä ensimmäinen tavoite on parantaa julkisen, julkisten menojen tehokkuutta. Ja meidän täytyy myöskin tässä valiokunnassa pitää mielessämme, että siinä painotetaan hyvin vahvasti sitä, että rajat ylittävät julkiset hankinnat, mitä asetukset sääntelevät, on huomattavasti vähemmän kuin rajat ylittävät toimet. Ja meidän tulisi tätä hiukan käsitellä ja myöskin ymmärtää syyt tälle. Ja toivon, että pystyn myöskin sen tekemään tällä paperilla. No mitä nyt sitten tulee sisältöön, niin te varmasti huomaatte, että GPA-sopimus on asia, jonka olen tässä ottanut esille. Kyse on sopimuksesta julkisten hankintojen osalta VTOssa ja se on tällä hetkellä ainoa laillisesti sitova sopimus, joka keskittyy julkisiin hankintoihin. Eli se on ainoa ikään kuin kaiken kattava asiakirja, joka antaa meille minkäänlaisia suuntaviivoja. Se on monenvälinen sopimus, jota julkisten hankintojen komitea hallinnoi ja myöskin VT on jäsenet ja EU on yksi osapuoli tässä. Joten meillä on oikeuksia ja velvoitteita kyseisen sopimuksen mukaisesti ja meidän täytyy varmistaa, että myöskin pidämme niistä kiinni. Mutta kuitenkin periaate on se, että sopimusviranomaisilla on merkittävä rooli, kun ajatellaan heidän ostovoimansa palvelujen ja tuotteiden suhteen. Tässä täytyy myöskin lisäarvottaa huomioon. Pyritään parantamaan innovaatiota ja työllistymismahdollisuuksia ilman, että tehokkuus kärsii julkisten hankintojen osalta. Ja tässähän nyt tärkein asia on se, että se mitä me haluaisimme tehdä on edistää yhteiskunnallisia arvoja ja työllistymismahdollisuuksia, mutta ei kuitenkaan julkisten sopimusten avoimuuden kärsiössä ja että myöskään rahalle ei saisi yhtä suurta vastinetta. Ja tämä on hankalaa. Ainakin tällaiset ovat kokemukset, että on ollut hankala tarjota tämän kaltaista sisältöä. No sitten jatketaan. Eli mitkä ovat sitten yhteiskunnalliset hyödyt? Ja yksinkertaisimmassa muodossaan Kyse on siitä, että annetaan työllistymismahdollisuuksia ihmisille ja varmistetaan, että kaikkien toimintalukien ihmiset, eli että esimerkiksi nuoret tai vammaiset ihmiset eivät tässä joudu huonompaan asemaan tai kukaan muukaan. Minä itse tässä kuitenkin ajattelin sitä, että tuen tätä tavoitetta täysin. Meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia, että meillä ei olisi tällainen kulttuuri vallalla, että yksityinen sektori kuvittelee, että tämä on ainoastaan julkisen sektorin tehtävä. Meidän täytyy varmistaa, että periaatteet, joista olemme päättäneet, niin myöskin yksityisen sektorin täytyy niistä vastata. Työllistymismahdollisuudet koskettavat kaikkia mahdollisia asianosaisia. Minä olen kirjoittanut myöskin tässä kohdassa neljä, jossa täytyy ottaa huomioon, että pätevyys- ja koulutusvaatimukset ovat mukana. Minä tiedän, että kaikki olemme huolissamme siitä, että työvoimamme pätevyyttä täytyy korostaa ja vahvistaa. Se on otettu huomioon ja mielestäni tämä on se paikka, missä voimme kyseistä näkemystä vahvistaa. Minä olen myöskin huomannut, että PK-yritykset ovat taloutemme selkäranka. Kuinka monta kertaa me olemme sen kuulleet varmasti useita kertoja päivässä. Ja tässä meillä todellakin on mahdollisuus varmistaa, että PK-yritykset otetaan myöskin huomioon näissä sopimuksissa. No sitten hankintakäytäntöjen muutoksella olisi pyrittävä yksinkertaistamaan hankintasääntöjä No tämä nyt ei liity niinkään tähän työllisyysnäkökulmaan tässä mietinnössä, mutta meidän valiokuntana täytyy kuitenkin mainita tästä IMKOlle, koska emme halua, että tämä muuttuisi työntekijöille hankalammaksi, vaan haluamme jotakin yksinkertaisempaa. Minä uskon, että tämä nyt on tämän lausunnon selkärankan. Yritin pitää sen yksinkertaisena ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Kollega Julie Görling, täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensinnäkin toinen ja sitten koferaati. Olkaa hyvä. Okay, uh, thank you. And, uh, thank... Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Mie- mielestäni se luo hyvän pohjan valiokuntamme tekstiksi. Imkossa vihreän ryhmän Heidi Ryyle käsittelee tätä aihetta. Hän on tehnyt jo hyvää työtä, mutta niin kuin sanoitte, meidän tehtävänämme on keskittyä työllisyysaspekteihin 17 prosenttia BKTstä tulee julkisten hankintojen kautta, joten meidän täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa ja korostaa juuri tämä, että huomioidaan tämä sosiaalinen luottuvuus Ehkäpä meidän tulisi tarkastella juuri tätä sosiaalista luottuvuutta niin kuin itse sanoitte. Silloin kun kyse on tuotteista, niin silloin meidän tulisi viitata juuri tuotantoon ja kysyntään. ja järjestelmään ja sitten mitä tulee palveluihin, niin juridisesti on hyvinkin epävarmaa, kun tällaisia vaatimuksia työaikoihin, koulutukseen ja kouluttautumisvelvollisuuksiin liittyen yritetään ympätä tähän samaan kokonaisuuteen kotimaassani tätä asiaa on vatvottu aika pitkään, muualla on ollut sama tilanne. Onko tämä todellakin juridisesti oikeudenmukaista, eli että voisimme vaatia yrityksiä kouluttamaan omaa nuorta työvoimaansa? Vai johtaako tämä sellaiseen tilanteeseen, että tämä sosiaalinen ulottuvuus jää kokonaan ulkopuolelle, mikä olisi tietenkin huono asia. Mitä näihin hankintoihin tulee, niin se antaa mahdollisuuden myöskin äh, saada yhteys tällaisiin erityisryhmiin, pitkäaikaistyöttömiin, vammaisiin ja niin poispäin. He voisivat olla tietynlainen äh, Äh, kohderyhmä. Ja meidän tulisi varmaankin työllisyysasian valiokuntana kommentoida myöskin esimerkiksi näihin konsenssio-kysymyksiin, toimilupakysymyksiin. Ja tässä on syntynyt selvästi sekaannusta näiden kahden aspektin välillä. Ja sitten viimeisimpänä asiana Ehkäpä meidän tulisi viitata myöskin innovointiin, sillä työllisyyden lisäämiseksi ja 2020 strategian työllisyysulottuvuustavoitteiden saavuttamiseksi meidän tulisi myöskin tätä innovointia korostaa. Eli että innovoinnin linkittäminen julkisiin hankintoihin on keskeinen seikka. Ja te viittasitte itsekin tähän joustavuusaspektiin ja yksinkertaistamistarpeisiin. Se on vihreiden puolelta katsottuna myöskin tärkeä asia. Eli kyllä tämä luo hyvän pohjan ja nyt minä joudun valitettavasti jo lähtemään tästä kokouksesta. Kiitoksia. Muito obrigada, eh, senhora eh, Kiitos oikein paljon ja sitten herra Kofferaati saa puheenvuoron. Grazie, riassumo. Kiitos oikein paljon. Tässä tuon esiin Steven Jyksin ja oman ryhmäni kannan. Stephen on matkoilla eikä voi olla läsnä. Yritän siis nyt kiteyttää hänen ajatuksensa tästä asiasta. No, puhumme toden, toden totta hyvin arkaluonteisesta ja tärkeästä asiasta EUn tulevaisuuden kannalta. Ja kuten, komi- kuten valiokuntakin toive, niin julkisista hankinnoista voi tulla väline, jolla saadaan toteutettua EU 2020 tavoitteet. Tähän on kuitenkin joitakin hyvin tärkeitä ehtoja, jotta tämä voisi toteuttaa. Ja komissio vihreässä kirjassaan tuonne esiin. Meille hyvin tärkeä asia tai hyvin tärkeitä asioita ovat seuraavat seikat. Ensinnäkin julkisten hankintojen kohde. Julkisissa hankinnoissa täytyy edistää ihmisten työllisyyttä ja täytyy ottaa huomioon näissä kaikissa halkinnoissa ilon työtä koskevat standardit ja muut tärkeät säännöt. Ja ehkäpä näistä kaikista säännöistä voitaisiin tehdä vieläkin sitovampia, jos 94 yleissopimus hyväksytään. Se koskee näitä standardeja. Täytyy ehdottomasti edistää yhdenmukaisuutta, erityisesti työehtoja koskevia sääntöjä, niiden yhdenmukaisuutta täytyy edistää. Työllisyyden kannalta on myös hyvin tärkeää, että tietyt säännöt, joita tähän asti on e-, e-, ensisijaisesti sovellettu, Niitä olisi hieman päivitettävä, erityisesti mitä tulee rekrytointiin, kun ajatellaan julkisia hankintoja niin, että halvin sopimus aina voittaa. Viime vuosien aikana on hyvin yleisesti rikottu rikottu tiettyjä työntekijöiden oikeuksia, kun on annettu sopimus sille, joka halvimmalla tarjoaa. Ja tällöin on siis tietyt työoikeudet jätetty kokonaan huomioimatta, ei ole taattu sosiaalista suojelua juuri tästä syystä. Ja näin ollen on hyvin tärkeää, että ei enää sovelleta halvimman sopimuksen käytäntöä. pitäisi itse asiassa soveltaa sitä käytäntöä, että valitaan taloudellisesti kannattavin sopimus. Myös julkisen julkisen kumppanuutta täytyy edistää pelkästään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden sijasta. Meillä on todella kuuluisia tunnettuja esimerkkejä – julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta julkisissa hankinnoissa, niissä on ollut ongelmia, kun taas julkisen julkisen kumppanuussopimukset takaavat tietyt säännöt ja me, meille hyvin tärkeitä ovat nuo perussäännöt, joita on ehdottomasti noudatettava. Niihin jo viittasinkin aikaisemmin. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, niin täytyy olla tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät sekä itse materiaaleihin että myöskin työntekijöiden oikeuksiin. Kestävyydestä täytyy saada koordinoitu kriteeri, jota ei koskaan saa julkisissa hankinnoissa unohtaa. Ja mitä joustavampaa julkiset hankinnat ovat, niin tästä saadaan sellainen väline, joka laajentaa toimintaa myöskin syrjäisillä alueilla, raja-alueilla. Mutta jos voidaan taata tietyt ehdot ja katsotaan, ettei joustolla ole mitään vaarallisia seurauksia, niin silloin se on perusteltua. Julkisissa hankinnoissa on ehdottomasti huomioitava kaksi seikkaa. Ensinnäkin ähm, ajan arviointi tai arvottaminen. Täytyy huomioida se, että osallistuminen tähän muuttuu on oltava tietyt valvontamenetelmät, kun, erityisesti kun ajatellaan julkisia hankintoja ja niihin liittyvää alihankintaa. Useinhan tämä hankintaketju on hyvin automaattinen. Pitäisi saada sillekin siis valvontaa. Eh, Kiitos oikein paljon. Ja sitten Rosman. Niin, niin, kiitoksia oikein paljon Öö, niin, yritän tässä nyt hyvittää sen, että kollega tässä ehkä puhui liian pitkään. Haluan ensin kiittää edustaja Girlingiä öö, tästä erittäin hyvästä lausunnosta, julkisten hankintojen uudistaminen. Öö, nämä perusperiaatteet ovat avoimuus, syrjimättömyys ja kilpailu. Ja ainoastaan, jos näitä seurataan, niin voidaan, voidaan taata nämä julkiset hankinnat verorahoilla. Tämä pätee myöskin silloin, jos tässä näitä käytetään poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehkäpä tässä lausunnossa voitaisiin näitä aspekteja vielä enemmän painottaa. Olen samaa mieltä Rova Girlingin kanssa siitä, että julkisia hankintojen myöntämistä pitäisi yksinkertaistaa, innovaatioita pitäisi myöskin helpottaa, mutta tässä eh, Tämä on äärimmäisen tärkeää, tässä täytyy myöskin syrjimättömyys pitää mielessä. EU 2020 strategian tavoite on sellainen, että eh, tässä on olemassa mahdollisuuksia, joita ei käytetä. Selkeät säännöt ja komission apu voivat varmasti myöskin johtaa parannuksiin. Tämän lisäksi eh, toimenpiteet ovat hyviä, jos ne ovat tehokkaita. Se, että myöskin on olemassa yhteys sopimus, sopimuksen sisältöön ja pidetään määräyksestä kiinni. Se, että parannetaan innovointia, niin tässä pitäisi myöskin tarjouskilpailujen ohella sivutarjoukset ottaa huomioon. Pitäisi myöskin löytää innovatiivisia ratkaisuja, tarjota kannustimia niille. No sitten pitäisi myöskin ottaa huomioon PK-yrityksen kohdalla se, että tämä ei aiheuttaisi mitään byrokraattista taakkaa, esimerkiksi kalliita lupamenettelyjä sun muita. Meidän täytyy tukea pk-yrityksiä ja sitten kun käytäntö, käytäntöä sovelletaan, niin usein heidät unohdetaan, joten minä viittaisin siihen, että myöskin julkisissa hankinnoissa tämä otettaisiin huomioon. Eilen meillä oli kuulemistilaisuus sähköisestä hankinnoista portugalilaiset ovat tässä johtavassa asemassa. 75 prosenttia julkisista hankinnoista tapahtuu sähköisesti ja 60 prosenttia voidaan näin hallinnollisissa kustannuksissa säästää. Tämä on mielestäni hyvä, mielenkiintoinen ratkaisu, joka myöskin pitkällä aikavälillä voisi olla hyödyllinen PK-yrityksille. Kiitos. Muito obrigada e por último, eh, o nosso... Kiitos oikein paljon ja viimeisen puheenvuoron Fabre, pyytäisin, että puhutte lyhyesti, koska sitten meidän täytyy aloittaa äänestykset. Děkuji. Já bych chtěl souvislosti s veřejnými zakázkami. Kiitoksia. Mitä tulee julkisiin hankintoihin, niin haluaisin ottaa esille yhden tärkeän seikan, eli usein vallitsevan korruption näiden prosessien aikana, ainakin joissakin maissa, ainakin omassa maassani. 10 prosenttia julkisista hankinnoista tai niihin liittyvistä summista liittyvät jonkinlaisiin korruptioon liitettävissä oleviin maksuihin, joten meidän tulisi todellakin pyrkiä puuttumaan tähän ilmiöön. Kiitos. Haluaisiko kollega Görling vielä käyttää puheenvuoron tähän lopuksi keskustelun päättämiseksi? Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Minä tiedän, että haluat aloittaa äänestykseen, joten puhun lyhyesti. Tämä on hyvin lyhyt lausunto ja varmasti voimme käyttää, käydä myöskin rakentavia keskusteluja varjoesittelijän kanssa. Muutama asia kuitenkin, jotka haluaisin mainita Täällä useampi mainitsi ympäristötekijät. Minä todellakin uskon. Minä olen Envin jäsen ja siellä myöskin tehdään lausunto tästä, joten meidän pitäisi jättää nämä täältä työllisyyslausunnosta pois. Tässä täytyy olla todellakin varovainen, että rajoitetaan tämä ainoastaan työllisyyskompetensseihin joten tästä syystä jätin ympäristöasiat ulkopuolelle, niitä käsitellään muualla. Ja sitten myöskin nämä myönnytys, nämä myönnytykset, niin jätin ne pois, mutta tulen tarkistamaan vielä IMKon kanssa. Ja tietysti sitten nämä myönnytykset voidaan kyllä tässä mahdollisesti ottaa mukaan, mikäli se sopii. No sitten täällä on otettu muitakin asioita esille. Eh, en periaatteessa ole niistä eri mieltä. Ainoa asia, josta puhuisin ja sitä painotettiin lopussa, on se, että meidän täytyy olla varovaisia, että emme salli sitä, että poliittiset tavoitteet vaikuttaisivat liikaa, varsinkin kun puhumme PK-yrityksistä ja niiden osallisuudesta näihin julkisiin hankintoihin ja myöskin siitä, että meidän poliittiset tavoitteemme ovat tässä mukana. Meidän täytyy ajatella periaatteita tässä, mutta minä kuitenkin mielelläni keskustelen varjoesittelijöiden kanssa ja varmastikin tulemme saamaan aikaiseksi jotakin, minkä kaikki voivat hyväksyä. Kiitos. E, Kiitos. No niin, Tarkistusten jättämisen määräaika on 23. kesäkuuta kello 12. Lausuntoluonnos hyväksytään valiokunnassa 13. heinäkuuta ja 19. syyskuuta se, sitä äänestetään IMKO valiokunnassa ja lokakuussa täysistuntoon asia menee. Tämä keskustelu on nyt päättynyt. Aloitamme äänestykset. Toivottavasti olette kaikki saaneet, äh, ottaneet mukaan äänestyskorttinne. Jos ette ole, niin käykää hakemassa se. Ensin aloitamme Adam Kosan mietinnöstä vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaistrategia 2010-2020. Ovatko kaikki valmiina? Sitten aloitamme. Ensi yksi A-kohta. Tarkistus 56 suullinen tarkistus esittelijältä mukana. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus esittelijältä Ja on myös toinenkin suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan. Ehkäpä tarkistamme tämän koneellisesti. Anteeksi. Eli äänestämme nyt koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta, 13 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 57 on peruutettu. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten raukeavat seuraavat tarkistukset aina kohtaan kolme saakka. Kompromissitarkistus P puolesta vastaan tyhjää. Interpretation. Ehkä pitäisi mennä hieman nopeammin tässä. Ah, sim. Obrigada. Ähm, paragrafo... No, kiitos tästä. Eli kohta kolme kompromissitarkistus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavat tarkistukset raukeavat. Menemme kohta Femme kolme puolesta vastaan tyhjää Anteeksi, mutta minun kielelläni ei ollut tulkkausta. Um Plakka. Niin, eli tässä oli joku Puolan tulkkauksen ongelma. Puolan kanavalla oli ongelma ilmeisesti. A interpretação polaca? No, toimiiko tulkkaus Puolan kanavalla? Voitteko vahvistaa? Tak, mamy polskie tłumaczenie. Bardzo dziękuję. Kiitos. Kyllä, kyllä me nyt kuulemme. Ja Italian koppi myöskin vahvistaa, että toimii. Kiitos oikein paljon. Jos nyt sitten toimii, niin aloitamme uudestaan. No niin, aloitamme uudelleen. Eli kohta kolme. Naisten oikeuksien valiokunnan kolme puolesta. Hyväksytty. Sitten kohta neljä, kompromissitarkistus C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat tarkistukset alla raukeavat kompromissitarkistukseen D saakka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat tarkistukset raukeavat aina kohtaan kuusi saakka. Kompromissitarkistus E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme kohtaan 7 AU, 6 A uusi 84 tarkistus Sertsokoferaatilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän kohta kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7a uusi kohta, kompromissitarkistus G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7a uusi tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 8 kompromissitarkistus H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Paragrafu. Passamme saa e, passamos ao parágrafo. Seuraavaksi tarkistus 95 Schröteriltä. Sihteeristö sanoi, että toinen osa voidaan, siitä voidaan äänestää lisänä kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 8a uusi kompromissitarkistus I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksana uusi kohta, 103 tarkistuspuolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 182 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Eli 182 Schröteriltä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Olitte oikeassa. Eli tämä on siis hyväksytty. Sitten tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää. Mä luulisin, että se on hylätty, mutta tarkistetaanpa. Aina parempi tarkistaa, siis 111 tarkistus. Äänestys on päättynyt. hylätty tosiaankin. Sitten kymmenen kohta, kompromissitarkistus K puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus L puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 kohta. Tarkistus 118. Se on lisäys kompromissiin L-puolesta vastaan. Näyttäisi hylätyltä, mutta tarkastamme koneellisesti. Äänestys alkaa 118 tarkistuksesta. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 alku kohta. Tarkistukset 136, 137 ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisitoista kohta tarkistus 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan Tarkistetaanpas. Äänestys alkaa. Eli tarkistus 140. Äänestys on päättynyt. kolme puolesta, 20 kolme vastaan, eli työjärjestyksen mukaan hylätty. 141 tarkistus esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sataneljäkymmentäkaksi yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. 145. Äänestys päättyy. hyväksytty yhdellä äänellä 24-23. 146. Siinä mukana suullinen tarkistus esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Olkaa hyvä. Äh, niin, kiitoksia paljon puheenjohtaja. Tässä on suullinen tarkistus liittyen tarkistukseen 147. Me emme halua, että tämä suullinen tarkistus hyväksytään, vaan että äänestetään alkuperäisestä. No niin. Koska täällä joku vastustaa suullista tarkistusta, niin siitä ei voida äänestää, eli pysyttäydymme alkuperäisessä tekstissä. Seuraavaksi 5, 11 tarkistus naisasioiden valiokunnalta. Ai, eikö? Niin, anteeksi. Äänestämme 147 tarkistuksesta ilman suullista tarkistusta. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt sitten 11 tarkistus Femmiltä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tar- kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158. Siinäkin on suullinen tarkistus. Ja tämäkin on esittelijän ehdotus. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 159 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 163 ja tarkistus 167 ovat identtisiä. Äänestämme niistä yhdestä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 164. Suullinen tarkistus mukana esittelijältä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 ja seuraavat tarkistukset siitä raukeavat, joten seuraavaksi 169 tarkistus. 165, anteeksi. 165 puheenjohtaja korjasi Bitsottolta tämä tarkistus. 18 kohta. Puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin, että tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. 165, eli äänestys alkaa. Siellä on EP, yksi EPP ja sen liikaa kuulemma. Nyt yksi EPP otti sieltä äänestyskorttinsa pois, joten äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 28 puolesta, 17 vastaan. Eli tämä on ihan selvä ero. Sitten 169 tarkistus, 166 raukeaa, eikö niin? Kyllä vain. Eli 169 166 raukesi. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jos on jotakin epäilyksiä, niin voidaan toistaa. Eli tarkistamme tämän. 172. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta, 13 vastaan. 173 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tämä on varmaankin aika selvä. 174 esittelijätä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? No selvä. Äänestys alkaa. 174 tarkistus. Kohta 19 tarkistusesittelijältä. Äänestys on päättynyt, hylätty. Sitten 175, siellä oli 25 puolesta. 175 tarkistuspuolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 176 raukeaa. 177 177 Ronsullilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan toistamme tämän. Äänestys alkaa. 178 puolesta Siis äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentäyhdeksän puolesta 17 vastaan hyväksytty. 179, 180, 181 raukeavat. Sitten sitten 184 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 185. Niin, olkaa hyvä. Äänestimmekö 180? Ah, si. Tein Kyllä, niin, olet aivan oikeassa. 180 on sopiva edellisten kanssa. Kiitos oikein paljon. Nyt sitten 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 seuraavaksi puolesta Ja se ai 181kin, pitääkö siitäkin äänestää? Niin. Sihteeristö sanoo, että täytyy äänestää ei tarvitse äänestää 186. 186 on siis seuraava. Puolesta vastaan tyhjää. Tämä on varmaan hylätty, mutta tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys siis alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 EPPstä totesivat, että kun keskustelemme eilen tästä tunnin ajan, niin onnistuimme samanaikaiseksi kompromissin. Ja haluaisin suositella sitä, että kollegani EPPssä tukisivat tätä. Kiitoksia. Eh, vamos votar no parágrafo e- No niin. Kompromissitarkistus Q. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat tarkistukset raukeavat. Aina 204 tarkistukseen saakka. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat. Sitten kompromissi S. 24 kohta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat raukeavat 214 tarkistuksen saakka. Kohta 24 vasta puolesta vastaan 214 sivu 25. Ainakin minun listallani tämä on näin. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksisataakuusitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eikö? No, tarkistetaanpa sähköisesti 217 puolesta. Siis äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 23 vastaan 21 puolesta. Sitten 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 siinä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 se on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 229 puolesta vastaan. Tarkistamme sen koneellisesti. 229. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 23 puolesta 21 vastaan. 231 seuraavana. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 raukeaa, tai se on vedetty pois. Sitten kompromissitarkistus T, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ...239 kohtaan 26 liittyen. Eli tämä on lisäys kompromissiin puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan koneellisesti. Eli tarkistus 239. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 27 vastaan 19 puolesta. Sitten Kompromissitarkistus U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, neljä, viisi. Täydennettynä suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat. Seuraavana äänestämme 25, 250 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että tämä kaatuu. No, tarkistetaanko? No, tarkistetaan. 255 puolesta, siis 255. Suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistukseen kaksois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, kuusi, yksi ja 2, 9, 2 ovat identtisiä, joten niistä voidaan äänestää yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tulee niin. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 Suullisin tarkistuksin täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, kuusi, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, meillä ei ollut tulkkausta tuosta äskeisestä. No, toistetaan. Pieni tekninen ongelma. Eli tarkistus 265 kohtaan 30 liittyen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, kuusi, kuusi ja kaksi, kuusi, seitsemän. Niistä voidaan äänestää yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 seuraavana. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kuusi yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää. Tämä varmaan meni läpi, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä kolme puolesta, 23 vastaan, hylätty. Seuraavaksi tarkistuksen 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275. Esittelijän tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 276. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Envin tarkistus 14, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi seitsemän seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi seitsemän yhdeksän esittelijän suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 ja 291, ne ovat identtiset, eivätpä olekaan, eivätpä olekaan. Eli kappaleeseen 36 liittyen 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten 291 se sopii tähän 290, mutta me äänestämme siinä erillisenä tarkistuksena 291, siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan koneellisesti. Siis 291. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 vastaan, 21 puolesta. Hylätty. Kaksi, yhdeksän, kolme, yhdeksän, neljä, yhdeksän, viisi, yhdeksän, kuusi, yhdeksän, seitsemän ja yhdeksän, kahdeksan yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappaleeseen 36 liittyen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleisiin. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. anteeksi, hetkinen, siis tämä hyväksyttiin. Tarkistus 18, se meni siis läpi. Sitten johdantosan kappaleeseen B, kompromissi X, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 24 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24-21 tilanne. Sitten tarkistus 33, se raukeaa. Sitten NVE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus Y. Johdantosakappalisen C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi Z Johdantosakappalisen D liittyen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. muut raukeavatkin sitten. Tarkistus 32. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 raukeaa, samoin 50 Kompromissitarkistus AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi F tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mm, ainakin minusta tuntuu, että se olisi niin kuin hylätty. No tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 24 vastaan. Hylätty. Kompromissitarkistus BB. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantason kappale F, tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus esittelijän laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 sopii 43 ja 44 puolesta vastaan tyhjää. Mm, epäselvä tilanne. Tarkistetaan sähköisesti. 27 Äänestys alkaa ja päättyy. 27 puolesta, 17 vastaan, hyväksytty. Envi I, suullinen tarkistus, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta Aa, 52 raukeaa, koska 53 hyväksyttiin. Eli peti 1. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 2 Samoin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi Sit 3 tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ykkönen ja kakkonen ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi Sit 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen ja nelonen, ne ovat identtiset, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitonen, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuutonen, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis hyväksytty. Seitsemän ja kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdeksikkö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11. Suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 ja 12, ne ovat identtiset, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja 15 samoin identiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sihteeristö kertoi minulle juuri, että voisimme äänestää kaikista suullisista tarkistuksista alkaen 17a uusi johdantosan kappaleesta. Tämähän on esittelijä laatima suullinen tarkistus. Eli kaikki esittelijän suulliset tarkistukset ihan tuonne loppuun asti. Eli tuohon Envi kahdeksaan asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemäntoista. Eli Envi Sit seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envisit kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envisit 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envisit 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja Envisit 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt voimme äänestää koko paketista. Äänestys alkaa. kuusi on annettu. Äänestys päättyy. kaksi puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Eh, do relatório eh, hungariano promover... No niin, sitten jatkamme herra Unkureanun mietintöön. Kyse on työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä Euroopan unionissa. Ovatko kaikki valmiita äänestykseen? No niin, aloitamme tarkistuksesta. 26 puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi siltä, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. No niin, äänestys on päättynyt, hylätty. Sitten Libe 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 2. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Sitten sitten naisasioiden välikunta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää Näyttäisi siltä, että tämä on hylätty. Sitten Libe 6 puolesta. Libe 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten FEM 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Haluaisin, että tämä tarkistetaan, siis 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Libe 15 kahdessa osassa. Ei sittenkään. Puheenjohtaja korjaa. Tässä on suullinen tarkistus. Eli puolesta, live 15 siis, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus, ei kun tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. Fem 4 puolesta vastaan Tämä ei ole selvä. Otetaanpa uudestaan. Fem 4 puolesta. No nyt näkyy ihan selvästi. Äsken EPP ei ollut ihan selvillä tästä. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 24 puolesta vastaan hyväksytty. 42 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty FEM viisi puole, puolesta tässäkin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 raukeaa. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 53. Muut raukesivat siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty. Siis, anteeksi. Haluatteko, että tarkistamme tämän? Kyllä se oli hyväksytty. Siis 56 oli se hyväksytty. 57. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 1 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ei ole mielestäni aivan selvä tulos. Tarkistetaan. Eli toinen osa Libe ykkösestä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 19 puolesta 21 vastaan kaksi tyhjää. Sitten Fem 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 oli mielestäni hyväksytty. Tarkistetaan 62. Äänestys alkaa. Tarkistus 62 kyseessä. Äänestys päättyy. No, aika selvä tulos. 39 puolesta, yksi vastaan. Seuraavaksi äänestämme Libe 12 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistamme toisen osan Libe 12. Äänestys alkaa ja äänestys on päättynyt. 50, 25 puolesta hyväksytty. Live 13. Live 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan. En oikein näy tässä hyvin, miten, missä ryhmän raja menee. Live 13 äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta. 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 67 kahdessa osassa puole- ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Live 25 puolesta vastaan. Vastaan. Live 25. Jos jotain epäilyksiä tästä on, niin ään, tarkistamme koneellisesti. Siis Live 25. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Kolmetoista puolesta, 25 vastaan hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, luullakseni, eikö? Tarkistetaan. En ole aivan varma. Parempi tarkistaa koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. kolme. Sitten 100, siis 78 raukeaa, 79 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme 80 puolesta. Tarkoita, puheenjohtaja korjaa, äänestys on alkanut ja äänestys päättyy, eli tarkistuksesta 80 tässä äänestetään. Hylätty 23 vastaan 18 ääntä. 81-82 ovat identtisiä. Eli niistä näistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus esittelijältä kohtaan 14. Eli suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty puheenjohtaja korjaa. Hyväksytty, kyllä. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. FEM 11 puolesta vastaan. Uskoisin, että hylätty. 85 puolesta Haluatteko, että FEM 11 tarkistetaan? Äänestys alkaa. FEM 11. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 27 vastaan hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 raukeaa, koska 85 hyväksyttiin eräs toinen, eli kompromissi C hyväksyttiin. Libe 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siis pääsemme tarkistukseen 99. Ja edelliset raukeavat puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan 103. Tarkistus 103. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta Sata neljä puolesta. EPP on tässä jakautunut, eli tarkistamme. Vaikea sanoa. Äänestys alkaa 104. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänet menivät tasan. FEM 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 106 vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa, siis 107. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 21 vastaan 18 ja yksi tyhjä. 118 kompromissitarkistus F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 121 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. 121. Äänestys on päättynyt. ja hylätty, koska äänet menivät tasan. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131, se raukeaa. 128 hyväksyttiin ja sama pätee siis 130. Sitten 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta, niin siis kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan Anteeksi, toinen osa 133 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 kohta kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 26 muutokset 142, 143, 144 143 on vedetty pois, mutta nämä kaksi muuta ovat jäljellä, ne ovat identtiset, kuka puoltaa, vastaan tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi I puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 150 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 151 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä oli nähtävästi hyväksytty. FEM 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lipe 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Libe A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ei, siis hyväksytty. Pahoittelee puheenjohtaja. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Fem B puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Fem C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukset niin ehkäpä 1, 2, 3, 4, 5 voitaisiin hoitaa yhdessä. Vastustaako joku tätä, että näistä äänestettäisiin yhtenä pakettina? Onnistuuko tämä? Selvä. Eli voimme äänestää 1, 2, 3, 4, 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Libe puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, sitaatti 10, libe 4. Libe 4 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten pääsemme loppuäänestykseen nimenhuutoäänestyksenä. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 4 vastaan ja kolme tyhjää hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Seuraavaksi sitten äänestämme Edith Bauerin lausunnosta. Kyse on rakennerahastojen ja kohesiorahastojen varojen hyödyntämisestä, mitä on opittu EUn tulevaa kohesiopolitiikkaa silmällä pitäen. Kohta yksi, tarkistus viisi, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi B, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi C, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava raukeaa. Eli 10 siis. Seuraavaksi 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. En ole aivan varma. Tarkistetaan koneäänestyksenä 15 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 22 vastaan hylätty. 16 raukeaa. Sitten kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 21, koska kaikki muut raukeavat puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 on vedetty takaisin. Kompromissi E seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 29. Anteeksi, 23 yhteensopivaa aikaisempien hyväksyttyjen tarkistusten kanssa, eli 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama pätee 24 puolesta vastaan tyhjää. Minä luulin, että se oli hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää En ole tästä varma, olikohan se hylätty vai ei. Tarkistetaan. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. 29 on siis kyseessä. Äänestys päättyy. No, selkeästi hylätty. Anteeksi. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei, anteeksi, hyväksytty, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 raukeaa. Seuraavaksi 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 65 niin, haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistetaan 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 puolesta 21 vastaan. Seuraavaksi 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten pääsemmekin loppuäänestykseen Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Eli 42 on äänestänyt, 39 puolesta, yksi vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle Rova Bauerille. Selvä. Näin tämä äänestys on saatettu päätökseen. Ja pääsemme seuraavaan Jaha, meillä on täällä lausunto EU-sta ja Kiinasta kaupan e- epätasapainosta. Valmistelija on Dirk Sterks. Aloitamme nyt tämän äänestyksen. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 ei, se raukeakin. 9 samaten, 10, 11, 12, 13 ja 14 onkin seuraava, josta äänestetään 14 siis puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 19 on vedetty pois. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 23, sillä 22 sitä ei hyväksytty, 23 ja 24 ja 25 niitä ei tarvitse käsitellä, eli kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme 29. Nämä kaksi muuta raukeavat. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30. Anteeksi, siis 29. Minä luulen, että tämä oli hyväksytty, mutta ehkäpä tämä tulisi tarkistaa. No, nyt sitten tarkistamme. Äänestys alkaa. 29 on kyseessä puolesta. Niin, äänestys alkaa. Anteeksi, pyytää puheenjohtaja. Äänestys päättyy. 27 puolesta 14 vastaan selkeästi hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty 31 Anteeksi. 31 ja 32 raukeavat. 33. Suullinen tarkistus herra Helmeriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan. Aha, tämä ei ollut selvä. Pahoittelut. Eli äänestämme 34. Tämä ei ollut selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 10 vastaan. No tämä on hyväksytty. 35. Ensimmäinen osa. Toinen osa on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ensimmäinen osa siis. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 raukeaa. Sillä on hyväksyttiin sitten 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hy- hylätty. 42 puolesta, sekin raukeaa. 43 44 samoin, 45 ja 46 ovat identtisiä, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 47 äänestetään siitä, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa tästä. Niin, äänestämme siis toista osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 Jean Lambertilta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytynee tarkistaa koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa 52 Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Vaikka siltä nyt ei näyttänytkään ensin. No niin, toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Toinen on hylätty. Seuraavat raukeavat. Sitten siirrymme 55 puolesta. 55 puolesta. Vastaan. Vastaan. Tyhjää. Tämä oli ilmeisesti hylätty. Mutta haluatteko tarkistaa? No niin, selvä, tarkistetaan. 55. Äänestys alkaa 55. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 56. Suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60, sille 59 raukesi 60 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli kyllä mielestäni hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistamme. Äänestys alkaa. 60 siis kyseessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty, kyllä. Sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, tarkistamme ykkösenkin. Ei sitä nyt ehkä olisi tarvinnut tehdä, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus yksi siis kyseessä. No juu, kyllähän se selkeästi on hylätty. 12 puolesta 28 vastaan ja kaksi tyhjää. Seuraavaksi tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 35 puolesta 6 vastaan, kaksi tyhjää onneksi olkoon esittelijälle. Sitten seuraavaan äänestykseen. Ehm, Hyvä. Seuraava aihe. Se on korvat, joka liittyy asunnottomien strategiaan eikä elintarvikkeiden jakeluohjelmaan. Eh, Koordinaattoreiden kokouksessa tällainen muutos suulliseen pyyntöön liittyy liittyen hyväksyttiin ja koneäänestys tästä suullisesta pyynnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 5 vastaan, hyväksytty. Seuraavaksi sitten tähän päätöslauselman luonnokseen. Äänestys alkaa ja koneäänestys. Äänestys alkaa siis. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 5 vastaan, hyväksytty. Näin päätämme äänestykset. Oikein paljon kiitoksia tästä hyvästä yhteistyöstä äänestyksen aikana. Tämähän kesti suht pitkään tämä äänestyssessio. Kollega De Rossa pyytää question uh, on the... Suullinen kysymys elintarvikkeiden jakeluohjelmaan liittyen. Milloin se tulee esityslistalle? Ehm, segundo Sihteeristöltä saamieni tietojen mukaan puheenjohtajakokouksessa asia oli esillä ja he tulevat tekemään tähän liittyen päätöksen, eli viedäänkö tämä täysistuntoon käsiteltäväksi vaiko ei. Então, depois do período da votação, vamos passar. No niin, Äänestysten päätyttyä pääsemmekin hiukan myöhässä aloittamaan keskustelun esityslistan kohdan 19 aiheesta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi. Esittelijä on Frédéric Dardin ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Hän voi kertoa meille enemmän tästä mietintöluonnoksestaan. Ja sen jälkeen siirrymme yleiskeskusteluun. Arvon kollega, olkaapa hyvä. Solicita todos os outros colegas, também elementos do... Niin, ja jos saan pyytää, niin nämä käytäväkeskustelut voivat todellakin jatkua käytävällä. Hiljaisuutta, arvokollegat jotta esittelijä saa suunvuoron, Sopisiko tällainen järjestely? Olkaa hyvä. Niin, arvon sihteeristön jäsenet ja kollegat, joilla ei ole muuta tekemistä, niin voisitteko vaieta, jos saan pyytää? No niin, ja nyt esittelijälle sitten puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, muutama yleinen huomio ennen kuin menen tämän mietintöluonnoksen varsinaiseen sisältöön. Tämä mietintö liittyy EU 2020 strategiaan ja tarkoitus on köyhyydessä elävien ihmisten vähentäminen 20 miljoonalla ihmisellä Vaikea sanoa, että onko tämä luku nyt tarpeeksi kunnianhimoinen, niin mielestäni se ei ole tämän mietinnön tavoite, vaan tarkoite on yleisesti käsitellä sitä, että saadaan ihmisiä enemmän ulos köyhyydestä. Kyse on yhdestä tärkeästä lippulaiva-aloitteesta, joka tähän strategiaan kuuluu. Ja komissio on myöskin antanut tiedonannon köyhyyttä käsittelevästä foorumista. Varmaankin kaikki olemme samaa mieltä siitä, että köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen valitettavasti lisääntyy koko ajan, minkä vuoksi meidän täytyy kiinnittää niihin erityistä huomiota. Erityis, eri keskusteluista käy ilmi, että että köyhyys liittyy moniin tai johtuu eri monista asioista ja se koskee erityisesti tiettyjä kohderyhmiä, kuten lapsia, vammaisia, vanhuksia, naisia, maahanmuuttajia. Ja että on yhteys köyhyyden ja köyhyyden torjumisen sekä perusoikeuksien kunnioittamisen välillä. Vaikka jotkut sanovatkin, että köyhyyden torjunta on erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva asia, niin meistä näyttää todella siltä, että EUlla on oma tehtävänsä tällä alalla. Ja vuonna 2010, eli viime vuonna, kun 2020 strategiaa luotiin ja vietettiin syrjäytymisen vastaista teemavuotta, niin hyvin paljon käytiin keskusteluja tästä aiheesta ja erityisesti tässä parlamentissa. Minä olen siis laatinut tämän mietintöluonnoksen kaikista näistä erilaisista keskusteluista käyvien asioiden perusteella ja nämä asiat kaikki liittyvät myös tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Olen ollut yhteydessä monien aktiivisten kansalaisjärjestöjen kanssa Jotkut näistä järjestöistä ovat tänään täällä edustettuinakin. Erityisesti nyt seuraavaksi käsittelen mietintöluonnoksen sisältöä. Johdantoosan kappaleissa on tiettyjä asioita, ja sen jälkeen sitten yritän antaa ehdotuksia sovellettavasta menetelmästä ja siitä, että foorumiin on saatava mukaan äh, heikossa asemassa olevat väestöryhmät ja eri järjestöt. Me korostamme myöskin tarvetta äh, toteuttaa horisontaalinen sosiaalilauseke niin, että sosiaaliasioissa sovelletaan avointa koordinointimenetelmää. Ja myös täytyy saada talousarvion, erityisesti siis eu talousarvioon mukaan budjettikohtiin asiat, jotka liittyvät köyhyyden torjumiseen. Ja meidän mielestämme myöskin jäsenvaltioille täytyy jättää budjeteissa liikkumavaraa, kun ajattelemme keskusteluja, joita tällä hetkellä käydään talouden ohjauksesta ja hallinnasta. Jäsenvaltioilla täytyy olla liikkumavaraa toimissa, jotka koskevat työllisyyden edistämistä. Ja missään vaiheessa ei saada toteuttaa toimia, jotka ovat vastoin köyhyyden vähentämistavoitetta. Jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa myöskin osallistavat toimet, Tarvitaan myös useita Euroopan tason indikaattoreita, joilla voidaan mitata köyhyyttä. Köyhyysraja, ei, sen ei pitäisi olla ainut indikaattori, sillä voidaan tietysti mitata jäsenvaltiokohtaisesti köyhien määrää, mutta pitäisi myöskin jäsenvaltioissa tarkasti seurata, miten näissä asioissa edistytään menetelmien ja yleisten asioiden lisäksi myös tiettyjä erityisaihealueita on koskettu. On puhuttu myös vähimmäistulosta sekä sosiaal- yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen merkityksestä köyhyyden torjumisessa, erityisesti kun ajatellaan energia-alaa sekä asumisalaa. Tällä tavalla täytyy voida saada mahdollisimman moni kansalainen ulos köyhyydestä. Näitä asioita siis käsittelen tässä mietintöluonnoksessa ja on itsestään selvää, että tätä, kannat, tätä mietintöä kannattaa vielä tarkentaa ja täydentää mutta valitettavasti eh, on joutunut sensuroimaan joitakin <laughs> asioita, koska tilaa ei ole riittävästi. Näin ollen olemme itse sensuuria joutuneet harjoittamaan ja e, on, e, tiedän, että on tarkistuksia, e, joita tullaan esittämään ja joilla voidaan myöhemmin tätä täydentää. Totta kai valiokunnista tulee myös lausuntoja tätä mietintöä täydentämään. Esimerkiksi budjettivaliokunta, naisten oikeuksien valiokunta ja muut. Sieltä tulee lausuntoja. Ihan varmasti tätä mietintöä täydentämään ja tarkistuksissa varmaankin esitetään asioita, jotka tähän pitäisi vielä saada mukaan. Esimerkiksi ne liittyvät asunnottomien tilannetta, vanhusten köyhyyttä ja muita. Tässä siis lyhykäinen johdanto mietintööni. Kiitos huomiostanne. Muito obrigada, senhora. Uh... Fredrik Tärten. Eh. Kiitoksia, arvoisa esittelijä. Varjoesittelijät ja edustajatkin haluavat täällä käyttää vielä puheenvuoroja. Itsekin haluaisin todeta seuraavaa. Tässä tekstissä käsitellään hyvin tärkeitä kysymyksiä. Viime vuonna me panostimme suuressa määrin tähän köyhyyden vastaiseen taisteluun muissa mietinnöissä. Omassani käsiteltiin muun muassa vähimmäispalkkatasoa. Köyhyyteen liittyen tilanne on pahentunut samoin työllisyyssektorilla ja Täytyy sanoa, että ihmiset ovat aika ankarien olosuhteiden runtelimina nyt tässä Minäkin haluaisin tietenkin tässä huomioitavan muita asioita, kuten syyt, miksi olemme ajautuneet tähän tilanteeseen ja minkälaisia proaktiivisia toimenpiteitä voitaisiin ottaa käyttöön ja niin miten voisimme osoittaa olevamme solidaarisia vaalia, solidaarisuutta, toimia tehokkaammin yhteisötasolla. Ryhmäni varjoesittelijällä on varmaan omia ajatuksia aiheeseen liittyen ja ne tullaan sitten jättämään tarkistusten muodossa. Mutta Aloitetaanpas keskustelu. Kollega Fontanier, olkaapa hyvä. Eh, en primer lugar quería decir al ponente que... Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluan aivan ensi alkuun sanoa esittelijälle, että minulla on oli jo sellainen vaikutelma, että hän sanoisi, että lisätarkistuksia tulee vielä jälkeenpäin. En voinut lukea tätä koko mietintöä, enkä nyt sitä koko sisältöäkään, mutta mielestäni tämä luonnos on jo melko kattava. Ainakin kaikki nämä eurooppalaisen foorumin näkökohdat otetaan tässä mukaan. Joten mielestäni voimme tehdä sellaisen mietinnön, joka käsittelee kaikkia niitä aihepiirejä, jotka tällä hetkellä ikävä kyllä ovat kyllä melko kiireelliset, kun ajatellaan kriisiä. Ja mielestäni tässä nyt täytyy kyllä mennä vielä hiukan pidemmälle. Tätä koko aihetta täytyy konkretisoida, foorumin lähtökohta täytyy määritellä, koska tässähän hyvin suuri asia, tai hyvin monet asiat riippuvat jäsenvaltioiden tahdosta. Ja tämä voi kattaa hyvin monet tehtäväkentät. Haluaisin tehdä joitakin tarkistuksia, mutta haluaisin kuitenkin tietyt asiat ottaa esille. Esittelijä puhui lapsista ja köyhyydestä – ja minä haluaisin, että tässä viitattaisiin perheeseen, koska kysehän on tästä kokonaisuudesta. Lapsityö, no sehän totta kai riippuu perheen tilanteesta. No sitten vanhemmat ihmiset. Vanhempien ihmisten ja hoitoa tarvitsevien ihmisten kohdalla jotka saattavat jo, joutua syri, syrjinnän kohteeksi tai köyhiksi, niin tämähän saattaa liittyä myöskin yksinäisyyteen ja sosiaalisen syrjäytymisen. No naisten kohdalla en tiedä kuinka paljon tässä nyt tarkistuksia voi tehdä, koska sieltähän sitten saadaan lausunto nimenomaan tuolta naisten asian valiokunnasta. Mutta haluaisin kuitenkin mainita tässä tai ajatella yksin olevia naisia ja varsinkin yksin huoltajia, joilla on lapsia – sitten tietysti romanit. Tässä täytyy hyvin selvästi sanoa, että myöskin tämä henkilöryhmä pitää olla edustettuna foorumilla. Ja minä haluaisin, että myöskin sellaiset järjestöt osallistuisivat, jotka ovat jo vuosikausia käsitelleet esimerkiksi romanikysymyksiä, jotka voisivat myöskin hyvin paljon vaikuttaa tämän henkilöryhmän yhteiskunnalliseen tilanteeseen. No sitten täällä todettiin jo, että täytyy yrittää saada aikaiseksi kompromissi ja toisenlainen muotoilu liittyen tähän syrjinnän vastaiseen direktiiviin. En tiedä, onko se sopimuksessa jo mukana vai ei, mutta tämä voitaisiin varmastikin muotoilla vielä toisella tavalla. Sitten 18 artiklasta liittyen vähimmäispalkkaan. Peruspalkka, no kyllähän tämä nyt on varmastikin järkeä, mutta e, tässähän on puheenjohtaja tehnyt mietinnän tästä asiasta ja tällä hetkellä on myöskin hyvin vaikea harmonisoida jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä. Tätä pitäisi työntää. On äärimmäisen tärkeää tehdä tämä, mutta siihen liittyvät sitten omat ongelmansa. Sitten haluaisin vielä todeta, että mm, meidän ryhmämme jäsenet mielellään ovat teidän kanssanne yhteistyössä ja yhdessä voimme sitten tehdä sellaisia tarkistuksia, jotka ovat hyvin järkeviä tätä mietintöä silmällä pitäen. Kiitos. Obrigada e tem a palavra a nossa colega, a senhora. Kiitos ja seuraavana edustaja Lin. Kiitoksia tästä jo tekemästäni työstä. Täältä löytyy paljon hyviä asioita, mutta haluaisin ottaa esille muutamia asioita ja yritän tarkistusten kautta sitten saada vähän enemmän lihaa luitten ympärille tästä kohdasta G. Niin, meillä on käytössä eri köyhyysindikaattoreita kolmea eri laatua on olemassa, joten meidän tulisi katsoa tätä, koska kyse ei ole vain ainoastaan yhdestä indikaattorista, jota käytetään siinä kaikkialla, niin kuin itsekin sanotte tässä tekstissä. Mitä tulee tähän kohtaan Kymmenen Meidän tulisi viitata tämä vuoden 2000 työllisyys aloite, eli että muun muassa vammaiset voisivat päästä työmarkkinoille. On erittäin tärkeää, että tämä direktiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön, jotta ihmisillä on mahdollisuus päästä työhön kiinni. Se on kaiken A ja O, kun puhutaan vammaisten tulevaisuuden näkemyksistä. Varsinkin jos he haluavat tehdä töitä, niin silloin he voivat päästä tätä kautta eroon köyhyyden kierteestä. Niin, komissiohan on jo viitannut tähän syrjinnän vastaisen direktiiviin, joten meidän täytyy vain saada nyt tämä toimimaan. Tämä horisontaalinen direktiivi on jo olemassa. Kyse on vain siitä, että me varmistamme, että tämä asia saadaan hyväksyttyä myöskin neuvostossa. Ja sitten kohtaan 18 liittyen Kollega Figo Reidokin tämän mainitsi, vähimmäispalkka ja vähimmäistulotaso. Nämä no, menetivät hiukan sekaisin. Kollega Figo Reido hän kertoi aikanaan, että me toteamme, että vähimmäispalkkataso, vaikka me tarkoitamme vähimmäistulotasoa ja päinvastoin. Vähimmäispalkka tarkoittaa sitä määrää, jonka työmarkkinaosapuolet tai laki määräävät maksettavaksi. Se on vähimmäispalkka, mutta vähimmäistulo tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka sellaiset henkilöt saavat, jotka yleensä eivät ole töissä, eli esimerkiksi sosiaalikorvausten muodossa. Mutta jotkut työssä käyvät saavat palkkansa lisäksi myöskin sosiaalikorvauksia, mutta yleensä kun puhumme vähimmäistulotasosta, niin se tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka henkilöt voivat saada selvi, selviytyäkseen, vaikka eivät olekaan töissä. Ja palkka on ihan eri asia. Kun puhuimme kollega Figureidon miedestä, niin silloin puhumme juuri tästä asiasta. Ja mitä tulee näihin työmarkkinasopimuksiin, niin Ymmärrän toki, mitä ajatte takaa. Silloin kun puhutte vähimmäispalkasta, niin silloin tähän liittyy nämä työehto, neuvottelut, työehtosopimukset, mutta sitten kun puhutaan vähimmäistulotasosta, niin silloin kyse on ihan eri asiasta. Eli meidän pitää silloin kiinnittää huomiota niihin, jotka ovat syrjäytyneet, eivät ole työelämässä mukana, joilla ei ole riittävästi varoja käytettävissään. Mutta kuten sanottu, tämä on aika kinkkinen asia siis tähän tulotason liittyen. Jotkut sanovat, että meidän tulisi vaihtaa parhaita käytänteitä, mutta meidän tulisi varmistaa, että meillä on vähimmäistulotaso jäsenvaltiotasolla ja että jäsenvaltiot varmistavat, että sellainen taso saavutetaan näiden mainittujen indikaattoreiden pohjalta. Meidän ei tulisi ottaa käyttöön puitedirektiiviä direktiiviä vähimmäistulotason varmistamiseksi, koska me tiedämme, että erityisesti uusilla jäsenvaltioilla on ongelmia tämän suhteen. Ja sitten tämänhetkinen tiukka säästöpolitiikka ei kyllä anna mahdollisuutta vähimmäistulotason puitedirektiivin käsittelemiseksi. Tulen jättämään näihin asioihin liittyen myöskin omia tarkistukseni. Sitten kohtaan 19 liittyen on hyvä, että viittasitte ikääntyviin ihmisiin, ikäihmisiin ja kun puhumme ikäihmisistä, ehkä meidän tulee puhua enemmänkin ihmisistä eikä ikäihmistä, varsinkin silloin kun puhumme vammaisista. Eli ehkä tämä pitäisi tarkennuksen omaisesti huomioida, mutta tarkistuksen tulen jättämään tähänkin liittyen. Ja mitä tulee tähän kohtaan koskien ikäihmisiin, tietenkin hoitopalveluita pitää tarjota, mutta kyse ei ole vain ainoastaan lasten köyhyydestä, vaan myöskin ikäihmisten köyhyydestä. Te olette tehneet jo erittäin hyvää työtä ja siihen nojautuenkin tulen esittämään oman tarkistukseni, mutta sitten vielä tarkemmin palaan tähän vähimmäistulotasoon. Niin, kiitoksia. Ennen kuin jatkamme, niin ehkäpä tarkennuksenomaisesti pari huomautusta. Ensinnäkin oma mietintö, niin sehän liittyi vähimmäistulotasoon eikä tai vähimmäispalkkaan. Eli se rahamäärä, jonka henkilöt saavat, jotka eivät muualta saa varoja, jotka siis kamppailevat äärimmäisen köyhyyden kourissa. He tarvitsevat jonkin vähimmäistulotason selviytäkseen päivittäisestä elämästä. Ja tämän vähimmäistason pitäisi olla vähintään 60 prosenttia kunkin jäsenvaltion keskimääräisestä tulotasosta. Siis ei EUn keskiarvosta, vaan kansallisen keskiarvon tasosta. Eli tällainen vähimmäistaso pitäisi lyödä lukkoon, mutta kuten sanottiin, meillä voisi olla käytössä tällainen unionin, koko unionin kattava kokonaiskehys – eli 60 prosenttia yksittäisen jäsenvaltion, ei EU, vaan jokaisen valtion keskiarvosta. Omassa mietinnössäni en puhunut sanallakaan vähimmäispalkkatasosta. Meillä on mietintöjä ollut pöydällä, joissa sanotaan, että vähimmäispalkkatasokin pitäisi määritellä kansallisella tasolla työehtosopimus neuvotteluiden kautta mutta nyt tämän asian suhteen sovelletaan kuitenkin toissijaisuusperiaatetta. Ja ehkäpä tässä menee välillä puurot ja vellit sekaisin, ja syynä on ehkä se, että aina ei ymmärretä, mikä ero palkalla ja tulolla on. Ja omassa mietinnössäni en puhunut palkasta, vaan tulosta. Sen verran tarkennuksenomaisesti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 laadin budjettivaliokunnan puolesta lausunnon ja haluaisin kertoa teille omista mielipiteistäni. Ensinnäkin kiitän esittelijä Dardenia tästä mietintöluonnoksesta. Siinä otetaan monia eri näkökohtia tämän valiokunnan näkökulmasta mukaan ja budjettivaliokunnalle on hyvin tärkeää, että EU:ssa hyvin tarkasti selvitetään miten varat käytetään tätä eurooppalaista foorumia varten. E, Dardenin ehdotukset ovat todella hyviä, mutta en ole kohdasta yhdeksän samaa mieltä. Siinä vaaditaan kaikille työntekijöille yhtäläisiä oikeuksia ja samantasoista sosiaalista suojelua. Kuitenkin tilanteet vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä ja erilaisia ratkaisujakin on. Kaik- yksi ratkaisu ei aina sovi jokaiselle jäsenvaltiolle, vaikkakin olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että että erityisesti syrjäytyneet ja heikommassa asemassa olevat väestöryhmät pitäisi saada mukaan foorumin toimintaan. Sehän järjestetään 17-19 lokakuuta Puolan puheenjohtajakaudella. Se on ensimmäinen foorumin kokous. Tilannetta pitäisi parantaa myöskin nuorten osalta, erityisesti työmarkkinoilla, ja 20 prosenttia prosenttia alle 25-vuotiaista on työttömänä ja mielestäni se on aivan hirvittävä tilanne, jota ei voida hyväksyä. Haluaisin korostaa myöskin ikääntyneiden ihmisten työllisyyttä. Kuten Dardenkin sanoi, niin siinäkin on kyse heikossa asemassa olevista ihmisistä. Ja seuraava vuosi on aktiivisen ikääntymisen teemavuosi ja tuon vuoden aikana voidaan tehokkaasti tätä asiaa edistää. Adam Kosan mietintö on myös hyvin tärkeä. Siinähän käsitellään vammaisten liikkuvuutta. Ja haluaisin sanoa, että komission tiedonannossa ei puhuta PK-yrityksistä, vaikkakin kolme neljäsosaa työpaikoista on nimenomaan PK-yrityksissä. Näin ollen niiden kehittäminen köyhyyden torjumiseksi on hyvin tärkeää. Kiitos. Muito obrigada. a palavra. Kiitoksia. Seurana edustaja Deli. Madame la Présidente, Monsieur... Arvoisa puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät kollegat. Jos te ette anna meidän unelmoida, niin me emme anna teidän nukkua. Madridissa Puerta del Solin alueella nuoret ovat näillä sanoilla ilmaisseet tyytymättömyytensä nykyiseen poliittiseen luokkaan, joka ei pysty tuomaan konkreettisia vastauksia. Ekonomi, taloudellisen ja sosiaalisen ja ympäristökriisin sekä demokraattisen kriisin seuraukset tuntuvat rajummin joka vuosi. Euroopassa on melkein 20 miljoonaa työtöntä, yli 85 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella, melkein 116 miljoonaa ovat köyhyysuhan alla. Ja nuoria tämä kaikki koskettaa kaksi kertaa enemmän kuin muita yksi viidestä nuoresta erä, elää, työttömä, elää köyhyydessä, eikä edes työpaikka nykyään takaa sitä, etteikö joutuisi huonoon asemaan. Noin 8 prosenttia eurooppalaisista on köyhiä, vaikka käy töissä. Miten voi siis nukkua, kun mielessä pyörii tällainen tilannekatsaus? Tätä tilannetta ei voida mitenkään hyväksyä. Sen takia Euroopan komission lippulaivahanke eli köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi on ainutlaatuinen tilaisuus voida vihdoinkin täysimääräisesti käynnistää sosiaalisen Euroopan toteuttaminen, jotta saadaan erityisesti heikossa asemassa olevat nuoret parempaan tilanteeseen. Kiitän esittelijä Dardenia, joka on jo näihin moneen kohtaan kiinnittänyt huomiota esit- es- mietintöluonnoksessaan. Kaikilla meillä on kuitenkin tehtävää vielä jäljellä mitä viime vuoden teemavuosi oikeastaan jätti jälkeensä? No ei yhtään mitään. Erityisesti puitedirektiivi vähimmäistulotasosta on tärkeä, kun nyt puhutaan tästä tiukasta taloudenpidosta. Nyt on korkea aika kääntää kelkka toiseen suuntaan. On muistutettava tasa-arvoisuudesta oikeuksiin ja jopa työpaikka ei ole mikään avain päästä pois köyhyydestä tällä hetkellä ja näin ollen vähimmäistulotaso on ehdottoman tärkeä saavuttaa. Sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjunta on niin tärkeää, että me emme saa toista kertaa jättää vastuutamme hoitamatta. Niin haluan tehdä ehdotuksen eräästä toimintalinjasta, joka mielestäni on ensisijainen. Tänään hyväksyimme päätöslauselman ja suullisen eh, kysymyksen asunnottomia koskevasta strategiasta. Tämä strategia on otettava keskeiseen asemaan foorumin toiminnassa ja me aiomme valvoa, että näin tapahtuu. Jotta saadaan heikot lenkit pois asuntopolitiikasta, niin asunnottomien ongelmiin täytyy löytää ratkaisu. Yksi neljäsosa eurooppalaisista katsoo, että yksi tärkeimmistä köyhyyden aiheuttajista on kohtuullisten asumismuotojen saatavuus kohtuu hinnalla. Näin ollen kaikille pitää taata kohtuullinen asumistaso hinnalla. Kyse on esimerkiksi siitä, että kaikille täytyy olla saatavilla kohtuuhintaista sähköä, lämmitystä, puhdasta vettä, viestintämahdollisuuksia. Kaikki nämä palvelut on taattava ja me aiomme jatkossa todellakin taistella eh, muun muassa energiaköyhyyttä vastaan. Nuoret ovat erityinen kohderyhmä Heidän on vaikea päästä kiinni vähimmäistulotasosta. Ja tässä valiokunnassa onkin hyväksytty Emili Turusen mietintö, jossa halutaan tietyt takuut Euroopan nuorille, jotta nykyiset nuoret tai ja tu, tulevaisuudessa nuoret tullessaan työmarkkinoille eksyvät täysin. Eurooppalaiset nyt odottavat, että ryhdymme sanoista tekoihin ja haluaisin vielä toistaa köyhyyttä vastaisen, köyhyyden vastaisen verkoston pääviestin. Foorumia perustettaessa se sanoi, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen vähenevät pysyvästi vain vasta siinä vaiheessa, kun syrjinnästä päästään eroon minun on pakko olla samaa mieltä heidän kanssaan. Eli ensinnäkin meidän täytyy pyrkiä vähentämään tuloeroja ja rikkaiden ja köyhien välistä kuilua. Ja lisäksi täytyy taata kunniallinen vähimmäistulotaso kaikille kaikkialla Euroopassa. Mutta lisäksi täytyy rajoittaa äärimmäisen suuria tuloja ja erityisesti täytyy torjua näitä hyvin tunnettuja bonuksia. Meidän täytyy nyt toimia vastuullisesti ja meidän täytyy luoda eräänlainen pelotevaikutteinen verojärjestelmä, kun mennään tietyn tulokynnyksen yli. Hyvin tärkeää on päästä käsiksi oikeudesta päästä työmarkkinoille Puhun muun muassa muuhun maahanmuuttajista ja meidän täytyy tehdä työtä uudella alalla. Eli meidän täytyy kiinnittää sosiaalisen suojelun politiikkaan ja ennaltaehkäisypolitiikkaan erityistä huomiota, jotta voimme jo alusta alkaen estää köyhyyttä. Euroopan komissio on 2012 talousarviossa on vähentänyt osalla tähän alaan suunnattuja määrärahoja, ja jos näin tehdään, niin tilannetta ei voida pysyvästi parantaa. Vihreiden ryhmä aikoo tehdä useita tarkistuksia, ja lopuksi haluan sanoa, että nyt on aika, että Euroopan unionin politiikan ytimeen saadaan inhimilliset asiat. Kiitos. Eh, eh, Kiitoksia niin, hyvät kollegat. Esityslistalla on vielä kolme asiakohtaa, joten toivoisin, että esitätte lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja, sillä aika on kortilla. Ja jos ette pidä lyhyitä ytimekkäitä puheenvuoroja, niin saattaa olla, että kaikki eivät pääse edes omaa tekstiään esittelemään. Thank you, Kinga Gons. Uh, just shortly, I will also table. Aivan lyhyesti. Mielestäni tämä on eh, erinomainen, erittäin hyvä mietintö. Muutama asia. No tietysti asuminen ja eh, asunnottomuuden eh, aihe on erittäin tärkeä monissa maissa, koska monet perheet menettävät kotinsa työttömyyden ja luottokriisin seurauksena. Myöskin varhaislapsuuden koulutus, opetus ovat tärkeitä asioita, koska joskus kun lapset menevät kouluun, niin on jo liian myöhäistä tässä aloittaa tätä. No sitten syrjintä, eristyminen, no, nämä ovat tietysti tärkeitä asioita ja ne pitäisi myöskin mainita tässä parlamentin romanimietinnössä. Joten eiköhän tässä kaikki, kiitos. Eh, então, eh, não sei se... Paljon kiitoksia. Kollega Dardin, haluatteko sanoa vielä jotain? Mutta jos sanotte jotain, niin ihan lyhyesti, sillä tähän asiaan palataan kuitenkin vielä. Hyvä puheenjohtaja, puhun aivan lyhyesti. Haluan vain kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä näistä ajatuksista. Ja mielestäni, mm, niin kuin kollega Dali sanoikin, niin meillä on tässä ainutlaatuinen tilaisuus edessämme ja ehdotustenne ansiosta varmasti voimme rikastaa tätä mietintöluonnosta ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että voimme täällä puhua tästä asiasta yhdessä. Kiitos. Kiitos. Lisäisin tähän vielä, että tarkistukset on jätettävä 22. kesäkuuta kello 17.00 ja valiokuntakäsittely 8. syyskuuta. Kiitoksia. Ja näin voimmekin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Eli kohta 20. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Kollega Beres on ollut esittelijän ja meidän valmistelijamme on kollega Ole Ludvigson. Ja häntä täällä edustaa kollega Steinbeck. Ja pyytäisin ihan lyhyttä alustusta. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, unser... Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja Ole Ludvigson. Ei valitettavan perhetapauksen takia pääse paikalle, mutta hän pyysi minua kertomaan hänen puolestaan seuraavaa. Työllisyyspolitiikan rooli ohjausjakson liittyen on keskeinen ja tästäpä syystä meidän pitäisi vuosittain laatia valiokunta-aloitteiden teksti, jotta voimme ottaa kantaa työllisyys- ja sosiaalipoliittisiin aspekteihin, kun puhutaan EUn 2020-strategiasta ja ohjausjaksosta. Ekon valiokunnallakin on keskeinen rooli ohjausjaksoa käsiteltäessä ja tästäpä syystä esittelijä, valmistelija Ludvigson on sitä mieltä, että meidän tulisi ottaa kantaa ekonin lausuntoon eli makrotaloudelliseen tilanteeseen ja siihen, minkälaisia vaikutuksia tällä on työllisyystilanteeseen ja päinvastoin. Edustaja Ludvigson haluaisi vielä kertaalleen korostaa sitä, että on erittäin tärkeää, että kaikki ne, jotka käsittelevät ohjausjaksoa, kunnioittaisivat sosiaalista vuoropuhelua ja tunnustaisivat työmarkkinaosapuolten roolin ja kansalliset toimivaltuudet silloin, kun päätetään palkoista ja eläkkeistä. Se on keskeinen periaate Ja kysehän on ihan selvästi jäsenvaltion toimivallasta. Ludvigsonin mielestä ei voida hyväksyä sitä, että jotkin toimielimet suoraan tai epäsuoraan poi, eivät noudatakaan tätä periaatetta ja yhteisöllistävät tämän toimivallan. Ja sitten oma henkilökohtainen kommenttini kuuluu, että työmarkkinaosapuolten roolin pitäisi olla selkeä täytäntöön pantaessa näitä, merkityks, näitä määräyksiä. Suuntaviivoja käsiteltäessä tilanne oli aivan päinvastainen. Uskoakseni vain Belgia oli ainoa maa, joka täytäntöönpanovaiheessa kuuli myöskin työmarkkinaosapuolia, joten sehän nyt ei riitä missään nimessä, joten meidän tulisi vaatimalla vaatia, että tilanteeseen saadaan muutosta aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Mohan. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Puhun kollega Filip Bulonin puolesta. Hän on varjoesittelijänä eurooppalaisen ohjausjakson osalta. Ja tämän eurooppalaisen ohjausjakson alalla herra Bulon kannattaa erityisesti koulutusta pääsyä työllisy- työmarkkinoille, sosiaalista osallistuvuutta, työntekijöiden suojelua työmarkkinoilla, jotta jäsenvaltiot voivat jo tässä vaiheessa tehdä järkeviä päätöksiä, joilla on hyvät vaikutukset, kun ne tekevät pitkäaikaisia investointeja talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan alalla. Kolme tärkeää toimialaa voidaan mainita erikseen. Ensinnäkin koulutus, erityisesti äh, erityisesti koulupudokkuuden torjuminen, se, että koulusta lähdetään ilman loppututkintoja. Lisäksi täytyy olla äh, henkilökohtaista opintoohjausta. Opintoohjauksessa nimenomaan yksity- henkilökohtaisuus on tärkeää ja myöskin elinikäinen oppiminen on tällä alalla tärkeää. Me kaikki puhumme siitä, mutta sitä on hyvin vaikea käytännössä toteuttaa. Elinikäisen oppimisen tavoitteenahan on parantaa ammattipätevyyttä ennen vuotta 2020 ja oikaista hieman tarjonnan ja kysynnän suhdetta työmarkkinoilla. Toinen asia on se, että täytyy helpottaa pääsyä työmarkkinoille ja täytyy myöskin lisätä työpaikkojen luomista. Erityisesti etätyö on hyvin tärkeää ja myöskin verotuksen uudelleen, uudelleen suuntaaminen on tärkeää. Täytyy myös voida paremmin sopeutua työmarkkinoille, jotka muuttuvat, ja myöskin joustavuus on oleellinen asia, jotta voidaan paremmin tukea yritysten kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja. Sitten toimenpiteet, joilla edistetään ikäihmisten pääsyä työmarkkinoille, aktiivisen ikääntymisen mietinnön puitteissa on tästä ehdotuksia annettu ja myöskin Jatkuva aktiivisuus on tässä tärkeä. Kolmas toimiala koskee sosiaalista suojelua ja ajatuksena on luoda tietyt perusteet sosiaaliseen suojeluun, eräänlainen kehys jotta työntekijöitä suojellaan, erityisesti niitä työntekijöitä, jotka ovat kärsineet kriisistä eniten. Ja myöskin köyhyyden ennaltaehkäisy on tärkeää eh, ja se täytyy toteuttaa ottamalla käyttöön tärkeitä sosiaalisia toimenpiteitä. Tällä alalla hyvin tärkeää, kun ajatellaan kriisiä työmarkkinoilla – niin hyvin tärkeää on myöskin taloudellisesti kannustaa etsimään uutta työpaikkaa, jos on työttömäksi jäänyt, ja näin ollen täytyy myös parantaa työttömille suunnattuja palveluja. Tämän herra Bulon olisi tänään halunnut sanoa. Kiitos. Paljon kiitoksia, edustaja Moraa. Ja seuraavana edustaja Hakin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan aivan aluksi kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta ja olen hänen kanssaan yhtä mieltä siitä, kun hän sanoi, että meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä eri politiikan alojen kanssa tämän ohjausjakson kontekstissa. Ja jos me teemme tämän, me voimme varmistaa, että työllisyyspolitiikkaan voidaan vaikuttaa myönteisesti ja se on varmasti myöskin tavoitteena, että ne politiikat, joita käytetään, että niillä on myönteinen vaikutus työllisyyteen. Yksi aiheista, joka koskettaa monia jäsenmaita omani, mutta myöskin muita, ovat nämä säästötoimenpiteet, joita nyt sovelletaan. Tässä on todella suuri vaara olemassa, että kun pyritään tasapainottamaan tilikirjat, niin tässä ei sitten painoteta kestäviä politiikkoja ja kasvun edistämistä. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että tässä lausunnossa nämäkin asiat mainitaan. Jotkin näistä poliitikoista saattaisivat sisältää näitä, mutta myöskin kannustimet määräykset kannustimiin liittyen niille, jotka haluavat luoda työpaikkoja, niin samalla kun on erittäin tärkeää, että meillä on työntekijöitä, joilla on oikeat taidot ja oikea koulutus, niin näitähän työpaikkoja täytyy ensinnäkin luoda. Meidän täytyy saada tämä tasapaino oikeanlaiseksi se, että palveludirektiiviä sovelletaan täysimääräisesti, sekin auttaisi, että voitaisiin luoda näitä työpaikkoja, joista puhun. Niistä vielä kaksi viimeistä kohtaa. Minä uskon, että se, että painotettaisiin parlamentin roolia prosessissa on äärimmäisen tärkeää. Sen demokraattinen oikeutus tulisi siitä hyötymään. Kansalaisen, kansalaisenhan täytyy hiukan saada vakuuttuneeksi siitä, että tämä on heidän etyönsä mukaista ja parlamentin rooli ei ainoastaan kasvattaisi tai parantaisi demokraattista oikeutusta, vaan se ehkäpä tekisi tästä myöskin paremmin pureskeltavan kansalaisten puolelta. No sitten, kun nyt katsotaan kohtia yksi ja kaksi, niin tässä on tiettyä jännitettä. Kohdassa yksi esittelijä puhuu siitä, että tässä olisi yhteinen lähestymistapa haasteisiin nähden. No se voidaan hyväksyä, tai useimmat sen varmasti hyväksyvät, mutta sitten kohdassa kaksi hän puhuu siitä, että kunnioitetaan toissijaisuusperiaatteen periaatteita, ja hän mainitsee sosiaalisen vuoropuhelun, tässä palkat, tulot, minä ymmärrän tämän ja tukisin häntä tässä. Haluaisin kuitenkin mainita, että tässä on näiden kahden välillä eräänlainen jännite, ehkäpä se, mitä me voisimme tässä valiokunnassa yrittää tehdä, on käsitellä tätä ja varmistaa, että meillä on tasapainoinen lausunto. Tietysti meillä on yhteinen lähestymistapa, mutta samanaikaisesti kunnioittaisimme myöskin toissijaisuusperiaatteen periaatteita. Kiitos. Muito obrigada. Então, considerávamos este tema... Hyvä. Kiitoksia. Näin päätämme keskustelun tästä aiheesta. Muistuttaisin vielä teitä siitä, että tarkistukset on jätettävä 21. kesäkuuta kello 12 mennessä, siis puolelta päivin viimeistään. Ja loppukäsittely vielä heinäkuun valiokuntakokouksessa. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Niin, täällä on pyydetty, että käsittelyjärjestystä muutetaisiin, eli ensin kohtaa 22, eli kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten. No, Elnosta. Valmistelija, ai, hän ei olekaan paikalla. No, aloitetaan sitten kuitenkin tällä 21. Eli valmistelija Jaakon Saarihan on paikalla aiheena kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Edustaja Jaakon Saari on valmistellut tämän tekstin ja hän saakin nyt saman tien puheenvuoron. Tämä intracorporate transfers direktiivihän liittyy suureen maahanmuuttopakettiin, josta tämä on yksi osa. On erittäin hyvä asia, että Euroopan unioni luo yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, mutta arvostelisin tätä komission lähestymistapaa, joka on erittäin sektorikohtainen. Minusta tuntuu, että tämä saattaa juuri tämä lähestymistapa hukata tämän direktiivin sen perusajatuksen, koska tässähän tavoitteena on yksinkertaistaa sääntelyä ja luoda tasavertaista kohtelua ihmisille. Ja tämä saattaa valitettavasti toimia toisinpäin. Ja tämän, tässä on kyllä minusta komissio ansaitsee kritiikkinsä. Ymmärrä, pidän erittäin tärkeänä, että luodaan yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, mutta tämmöinen sektorikohtainen lähestymistapa, jossa eri tavalla työpaikalle tulleilla ihmisillä on erilaiset oikeudet, niin saattaa aiheuttaa enemmän ongelmia kuin se ratkaistaan. Tässä on myös se ongelma, että tämä, tätä on enemmän käsitelty tämmöisenä maahanmuuttokysymyksenä ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyvänä direktiivinä, vaikka tällä on erittäin suuri vaikutus työmarkkinoihin. Sitä, kuinka suuri työ, vaikutus työmarkkinoihin tällä on tai kuinka pieni, niin sitä on vaikea vielä arvioida, mutta joka tapauksessa tällä on suuri vaikutus työmarkkinoihin. Ja tämän takia olisi eh, tärkeä asia sisällyttää tämä laillisuusperusta. Tähän sisällyttää myös artiklat 153a, b ja g, jotka käsittävät nämä työolosuhteet, terveyden, työllisyyskysymykset, myös, että ne tulevat myös näille kolmansista maista tuleville. Laajasti vallitsee myös libe valiokunnan kanssa yksimielisyys siitä, että pitää määritellä vielä tarkemmin, mitä tällä tarkoitetaan, mitä tarkoitetaan johtajalla ja mitä tarkoitetaan spesialistilla. Tämä määritelmä, joka on tässä uncommon knowledge, on erittäin heikko termi ja se voidaan monella eri tavalla tulkita. Esimerkiksi Saksan työllisyysviraston pääjohtaja sanoi, että jopa maalari voidaan tulkita erityisasiantuntijana spesialistina, niin kuin varmasti voidaankin. Se, minkä haluan eh, eh, niin kuin nostaa kysymyksiin, niin miksi pitää olla erilaisia määritelmiä? Esimerkiksi kun tällä sinisellä Blue Cardilla, Blue Card-direktiivissä määrit, joka on kohdistuu samantyyppisiin henkilöihin kuin tämä direktiivi, korkeasti koulutettuihin spesialisteihin, niin siinä on mielestäni jo ihan hyvä määritelmä asiantuntijasti, että miksi sitä ei voi tässä käyttää. Sitten pitää vielä enemmän vahvistaa tätä pätevyyden, pätevyyden ja ammatillisen kokemuksen tärkeyttä. Se, mistä, mitä arvostelisin ehkä kaikkein jyrkimmin, on se, että, että tässä käytetään tätä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä jonkinlaisena lähtökohtana. Ja vaikka itse olen tämän lähetettyjen direktiivin äiti, koska olin silloin 15 vuotta sitten eh, Suomessa työministerinä, niin tiedän sen, että tämä direktiivi on synnyttänyt erittäin paljon ongelmia. Ja kaiken lisäksi komissio on luvannut tuoda tästä uuden esityksen, niin ei ole järkevää käyttää tätä lähetettyä työntekijädirektiiviä tässä yhteydessä nyt. Tässähän kysymys on siitä, että <clears throat> ihmiset voivat kolmansista maista työskennellä Euroopassa kolmisen vuotta. Ja <clears throat> siksi jotta välttyisimme kaksilta työmarkkinoilta ja jotta välttyisimme siltä, että, että tätä direktiiviä käytetään ikään kuin työvoiman dumppaamiseen, niin silloin on erittäin tärkeää pitää periaatteena sitä, että samassa työssä, samasta työstä pitää maksaa sama, samassa maassa sama palkka. Nimittäin mä otan esimerkin siitä, että kun vielä muutama vuosi sitten maailman halvimmat insinöörit olivat Kiinassa. Tänä vu- näinä vuosina maailman halvimmat insinöörit ovat Ukrainassa. Ja jos joku suomalainen tai saksalainen yritys haluaa tuottaa näitä mm, korkeasti koulutettuja asiantuntijoita Eurooppaan, niin heidän tämän direktiivin mukaan olisi helpompi työllistää tämä ukrainalainen halpainsinööri, kun työttömänä oleva portugalilainen, unkarilainen tai espanjalainen insinööri. Ja minusta tällaista niin kuin eurooppalaista ajattelua ei voi sallia, että me ikään kuin tietoisesti synnytämme tämän tyyppisiä työmarkkinoita. Ainakaan tämän direktiivin kautta, koska tässä halutaan aivan oikein Eh, eurooppalaisen kilpailukyvyn ja osaamisvajeen eh, eh, korjaamisen kautta niin houkutella kolmansista maista, ja se on hyvä periaate, korkeasti koulutettuja, mutta tästä ei saa tulla sitten tämmöinen työmarkkinoiden halpatyövoiman kanava. Tässä oli muutama sellainen, <clears throat> johon, johon tuota, kun aikaa on vähän, niin en enempää me yksityiskohtiin, johon haluan puuttua. Ja vielä sanon sen, että tämä on niin kuin tärkeä asia. Ja tärkeää on se, että eurooppalaista yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa luodaan, mutta yhtä tärkeä asia on estää kaksien työmarkkinoiden syntyminen. Ja Libe-valiokunnan kanssa tässä on tehty hyvää yhteistyötä ja uskon, että saadaan näissä määritelmissä ja samassa maassa samasta työstä samaa palkkaa ajattelussa vielä konkreettisimpaa tulosta aikaan. Näiden amendmentien jättöaika on sitten 22. tätä kuuta. Kiitoksia. Exatamente. Eu tinha aqui uma proposta de Kiitoksia. Seuraavanlainen ehdotus. Kollega Konferaati saa puheenvuoron saman tien. Aika on kortilla, joten ehkäpä edustaja Konferaati voisi ihan lyhyesti alustaa keskustelua omasta tekstistään. Aihehan liittyy Liben tekstiin ja kolmansien maiden kansalaisten maahantuloon ja oleskelun edellytykset kausityötä varten. Eli tämähän liittyy läheisesti myöskin Jaakonsaaren aiheeseen. Niin, työjärjestyspuheenvuoro. Kollega Serkas. Niin, hyvä puheenjohtaja. Tiedän, että aika tässä juoksee ja te sanotte, että pitäisi puhua lyhyesti. Se on ainut tapa päästä eteenpäin. Sihteeristölle on sanottu, että kyse on kahdesta hyvin tärkeästä lainsäädäntöasiasta. Ehkä niitä ei pitäisi laittaa esityslistan loppuun, vaan pikemminkin alkuun, jotta valiokunta voisi syvällisesti niihin kiinnittää huomiota, eikä kahdessa minuutissa. Eh, problema Tiedän, että tilanne on hankala. Puheenvuoropyyntöjäkin on vaikka kuinka monta. Libe-valiokunnan esittelijäkin on paikalla, eli Jakolino. Ja nyt on vain kiire ja aikaa ei ole paljon käytössä, joten nyt täytyy vain yrittää saada nämä asiat hoidettua. Mutta nämähän liittyvät toisiinsa. Kyse on kolmansien maiden kansalaisista, edustaja Val... Saari kertoi jo näistä yrityksen sisäisistä siirroista. Konferaatiteksti taas liittyy kausityöhön. No voidaanhan me tehdä niin, että me keskustelemme ensin tästä Jaakonsaaren asiasta, mutta sitten konferaatille ei jää enää yhtään aikaa. jos olisi valitettava ja siksi pyysinkin, että konferaatti kertoisi omista näkemyksistään nyt saman tien. Ja sitten live-valiokunnan esittelijä voisi kantaa kortensa kekoon ja kaikki muut ne, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron, mutta aikaa ei ole kuin puoli yhteen asti. Continuar con eh, lista de voto de, as tres horas. Eh... Tietenkin me voisimme jatkaa vielä kello kolme. Just continue with this directive first and then the next one because we voisimmeko käsitellä ensin tämän direktiivin ja sitten vasta seuraavan, koska me olemme kaikki nyt hyvin sekannuksen tilassa tästä kysymyksestä. Kiitos Kuse. Pyydän anteeksi. Kyse on hyvin arkaluonteisista asioista ja luonnollisesti myös tärkeistä, ja kollegat ovat niistä hyvin kiinnostuneita. No en tiedä, onko mahdollista, mutta ehkä voitaisiin käydä ensin loppuun keskustelu Jaakonsaaren mietinnöstä ja sitten iltapäivällä kello kolme vasta käsiteltäisiin oma mietintöni. Niin minulle se ei aiheuttaisi ongelmia. Eh, Okei, kiitoksia herra konferaati. Tämähän helpottaa elämäni huomattavassa määrin. En ollut varma, että oletteko paikalla iltapäivällä kolmen aikaa, mutta ilmeisesti olette silloin paikalla ja sehän tarkoittaa sitä, että voimme aloittaa teidän asianne käsittelyn silloin. Ja nyt jatkamme tällä Jaakonsaaren tekstillä. Ja nyt haluaisinkin antaa Libe-valiokunnan edustajalle puheenvuoron. Olkapas hyvä. Grazie. Kiitos, kiitos teille oikein paljon kuuntelin Jaakonsaaren esittelyä tästä mietinnöstä. Meillä on ollut todella hyvää yhteistyötä. 20. huhtikuuta tätä asiaa käsiteltiin yhdessä. Tätä asiaa käsitellään tänään tässä valiokunnassa. Ja samalla tavalla kuin kausityöntekijöitä koskeva asia, joka siirrettiin iltapäivälle. on hyvin tärkeää säädellä laillisia maahanmuuttovirtoja ja tämä täytyy myös yhdistää sellaisiin kolmansiin maihin tai niiden kansalaisiin, joilla on tiettyjä pätevyyksiä, joita ei, eh, jollaisia ihmisiä ei löydetä EUn alueelta. On todella ymmärrettävä syvällisesti, mitä meidän täytyy tehdä niiden vaatimusten suhteen, joita näissä keskusteluissa on tultu ilmi, erityisesti tärkeistä asioista. Joka tapauksessa täytyy luoda tasapainoinen tasa-arvo, tasapaino tähän. Komissio on sitä esityksessään edistänyt. Kiitän sitä tästä. Liikaa ei kuitenkaan soveltamisalaa saisi rajoittaa, mutta täytyy olla tietyt mitattavissa olevat ja tiukat ehdot ja tavoitteet. Minä esittelijänä olen näitä asioita jo tuonut esiin. Ehdot täytyy olla tiukkoja, mutta kannustavia. Se on hyvin ratkaisevaa täytyy olla yksi yhtenäinen lupa, mitä tulee esimerkiksi niiden sellaisten työntekijöiden perheenjäseniin, jotka ovat Euroopan alueella noin vaikkapa kolme vuotta. Ja esimerkiksi kun tullaan Italiasta Italiaan ja Kreikkaan, mielestämme kuusi kuukautta ei ole hyvä, niin mutta kuusi kuukautta ilman katkoja. Meidän mielestämme perustavaa laatuista on se, että perhe pääsee mukaan ja 16 artikla koskee liikkuvuutta ja siinä vaaditaan myöhempiä tarkasteluja. Tietynlainen yhteisön kansalaisten suosiminen on tässä tietysti mukana, mutta tarkoitus on lopulta parantaa näitä kaikkia ehtoja Juuri Libe on kiinnittänyt huomiota näihin toimiin. Ei ole kovinkaan todennäköistä, että kaksi samassa työpaikassa samaa työtä tekevää saisivat eri palkkaa. Mutta tähän täytyy kiinnittää erityistä huomiota, jotta palkka on sama samasta työstä samassa paikassa. Täytyy arvioida myöskin direktiivin myönteiset vaikutukset, eh, myöskin kausityöntekijöiden osalta, ja joka tapauksessa ei saa tehdä näistä asioista liian monimutkaisia, kuten muissakin asiakirjoissa on jo tuotu esiin. Lopuksi haluan todeta, että tässä vaiheessa on erityisen tärkeää maahanmuuttovirtojen suhteen, kun nyt ajatellaan sitä, mitä Välimeren alueella esimerkiksi tapahtuu, on aivan selvää, että asiakirjojen laatimiseen käytetty aika vähenee koko ajan suunnilleen samaan aikaan, kun komissio saa valmiiksi, niin pitää asia käsitellä parlamentissa. Ja nyt sitten Libe haluaa Emplin kanssa tehdä todella hyvää yhteistyötä näiden kaikkien työntekijöiden hyväksi. He ovat sellaisia inhimillisiä resursseja, jotka voivat tuottaa meille rikkauksia – mutta e- on kuitenkin edelleen säilytettävä yhteisön kansalaisten suosiminen. Kiitos. Kiitokset, arvon kollega. Niin, neljä puheenvuoroa pyyntöä on vielä olemassa ja maksimissaan kaksi minuuttia per puheenvuoro, jotta me ehdimme puoli yhteen mennessä hoitaa asiat kuntoon. Kollega Schuida, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos. Äh, Kiitoksia oikein paljon. Minä nyt heti tässä puhun tästä aiheesta. Haluan kiittää esittelijää näistä tehdyistä ehdotuksista. Me tietysti työstämme tätä tekstiä. Minä katsoin hyvin tarkkaan vielä myöskin komission ehdotusta ja haluaisin tässä kiinnittää huomion pariin tärkeään kohtaan. Ensimmäinen liittyy siihen, että olen sitä mieltä, että tämä teksti on tarpeellinen ja se on myöskin tässä muodossaan tarpeellinen, joten tätä ei voida sekoittaa muihin maahanmuuttomuotoihin, koska maassaolohan on rajallinen ja siihen liittyy sosiaalisia oikeuksia. Me olemme sitä mieltä, että tämä teksti täytyy saada näin läpi, eikä näitä asioita saa sekoittaa. No sitten toisekseen, me emme ole kuitenkaan sitä mieltä, että tässä oikeusperustaa tulisi muuttaa, koska sitten me parlamenttina olemme huonommassa asemassa, eikä se tässä asiassa ole järkevää. Ehdotus on olemassa. Tämä on meidän mahdollisuutemme, että työmarkkinaosapuolet voivat tulla mukaan mukaan, mutta loppujen lopuksi emme voi tätä koko menettelyä peruuttaa. No sitten komissio ei ole toiminut oikein tämän tekstin luonnostelussa. Tämä teksti ei vain päde. Vaikka asia on selvä, on selkeä, mistä ryhmästä, ihmisryhmästä on kyse, on myöskin selkeä, että millaisen sääntelyn ryhmä tarvitsee, mutta teksti ei vastaa sitä. Yksi keskeisistä kysymyksistä on se, ja myöskin tässä valmistelija puhui siitä, että tässä on tämä lähettämisdirektiivi otettu mukaan. Kyse on sellaisista ihmisistä, jotka tulevat työntekijöinä, eli henkilöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa, eli henkilöiden vapaa liikkuvuus on se, miltä pohjalta tämä täytyy määritellä. Ja totta kai on itsestään selvää, että he saavat paikan päällä saman palkan, että meillä on tässä kaikkia kattavaa vähimmäispalkkaa. Eli direktiivin logiikan mukaisesti tämä ei edes toimi. Joten kaikki nämä kohdat tullaan muuttamaan. Eh, henkilöiden lähettämistä koskettava direktiivi ei tee mit- tai sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. No sitten haluaisin vielä painottaa, että me teemme tarkistuksia varsinkin sosiaaliturvan eh, osalta, koska tämä on todella se kriittinen kysymys. Miten voimme varmistaa, että eh, sosiaaliturvajärjestelmistä nämä henkilöt eivät putoa pois, jos he ovat vain lyhyen aikaa jossakin. Ja sitten lopuksi haluan sanoa, että minä vaadin komissiolta, että se heti ryhtyisi toimiin siinä, että meillä olisi, olisi tässä käännöksiä. Meillä on ainoastaan englanninkielinen teksti, e, jonka kanssa voimme tehdä työtä, koska monet on niin väärin käännetty, että esimerkiksi e, nämä ajanjaksot ovat väärin. Englanninkielisessä versiossa on kolme vuotta ja sitten saksankielisessä versiossa neljä vuotta. Ja monissa vielä aremmissa kohdissa on sisällöllisesti täysin väärin käännettyjä asioita. Tämä on todella hirvittävää. Ja kun nyt sitten katsotaan englanninkielistä tekstiä, niin tilanne on täysin erilainen. Ja mielestäni todellakin on tarpeen, että voimme tehdä tässä järkevästi työtä. Ja suosittelisinkin meidän valiokunnallemme, että työstäisimme ainoastaan englanninkielistä versiota. Saksalainen esimerkiksi on täysin väärin. Muito obrigada e passo a palavra de imediato ao Sr. Kastler. Eh, Kiitoksia kohtaa kollega Kastla saa puheenvuoron. Niin mitä tulee tähän käännösongelmaan, se on melkoisen painava argumentti. Muistutettakoon tästä komission edustaja. Kollega Kastler, olkaa hyvä. Tai sitten kollega Esa ensin, olkaa hyvä. Before Mr. Kastler, because I'm the shadow niin minä olen esittelin ominaisuudessa täällä. Kollega Saari on tehnyt erinomaista työtä ja melko radikaaleakin muutoksia hän on tehnyt. Ja hän viittasi tähän lähetettyön työntekijöiden direktiiviin. Me olemme tehneet yhteistyötä Liben kanssa ja meidän täytyy katsoa, minkälainen ratkaisu tässä nyt on tarjolla. En epäile laisinkaan sitä, mitä valmistelija tekstissäänkin sanoo, että nämä määräaikaiset työntekijät eivät kuuluisi soveltamisalan piiriin. Olen aivan täysin samaa mieltä tästä asiasta. Mutta kun katsotaan artiklan kolme määritelmiä, niiden pitäisi olla tasapainoisia, katsopimusten mukaisia ja meidän täytyy tarkentaa niitä, jotta voidaan varmistaa, että nämä luokitusasiat ovat selkeällä pohjalla. Niin kuin täällä valmistelija totesi, tämä uncommon knowledge, sitähän käytetään täällä erityisasiantuntijan määrittelemiseksi, mutta sehän ei ole kovinkaan vedenpitävä, joten se saattaa johtaa erilaisiin tulkintoihin, joten meidän täytyy puuttua tämän tyyppisiin muotoiluihin tässä määritelmäosiossa. Ja sitten artikla kolmen määritelmiin liittyen Jaakonsaari viittaa tähän Blue Card direktiiviin useissakin määritelmissä. Kun katsotaan näitä, direktiiv- näitä määritelmäkohtia, niin olen pitkälti Jaakonsaaren kanssa samaa mieltä, mutta meidän täytyy muistaa, että direktiivejä on, niitä on tehty eri tarkoituksiin. Se pitää pitää mielessä ja lopuksi, niin aika on kortilla, tiedän, tämä yhtäläinen kohtelu, artikla 14, tämä pitää määritellä siten, että sosiaaliturvajärjestelmässä pitäisi pystyä huomioimaan kansallinen lainsäädäntö. Tämä on keskeisellä suojalla sillä sosiaaliturvaa järjestelmiin liittyen ei ole olemassa EUn toimivalta. Olin yllättynyt, että valmistelija ei puuttunut tähän seikkaan laisinkaan vastavallaista keskustelua kävimme silloin, kun keskustelimme yhden yhtenäisen luvan direktiivistä tätä keskustelua. Dir- tässä ongelmat eivät ole yhtä laajamittaisia, mutta kyllä meidän täytyy hoitaa nämäkin ongelmat pois päiväjärjestyksestä. Niin, ja ainahan täytyy pitää mielessä se, että jäsenvaltiot voivat soveltaa suotuisampia ehtoja näihin lähetettyihin työntekijöihin, mikäli niin toivovat. Olen valmis tekemään hyvää yhteistyötä valmistelijan ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Muito obrigada. Kastler. Paljon kiitoksia. Ja seuraava edustaja ihan lyhyesti, jos saan pyytää. Edustaja Kastler, olkaa hyvä auch relativ... Niin, minunkin puoleltani lyhyesti haluaisin puhua kahdesta asiasta. Mielestäni on periaatteessa hyvä, että tässä komissio on ryhtynyt tällaiseen yritykseen siltä pohjalta, että tässä tämä tariffiautonomia ja myöskin se, miten työmarkkinaosapuolet teke, tekevät yhteistyötä, niin eh, tämän täytyy, tämä täytyy ottaa huomioon. Eli tässä siis työmarkkinaosapuolten itsemäärittelemät edut ovat tärkeät. Ja kun nyt sitten näin, että miten vahvasti tässä esittelijä myöskin puoltaa näitä sanktioita, niin no en minä sitä nyt niin, niinkään puolla. Siis meidän täytyy tässä pitää huoli siitä, että työmarkkinaosapuolet tämän tekevät. No sitten toiseksi tämä on ollut hiukan epäselvä. Siis nämä käännökset ovat huonoja, esimerkiksi tämä aikakysymys tässä, mistä mainitsitte, ja sitten myöskin tämä konserni, määritelmä. Sitä ei tässä vielä ole mainittu, että miten se rajoitetaan. Sitten nämä meidän täytyy konkreettisesti määritellä nämä. Se saattaa nimittäin johtaa sitten väärinkäytöksiin ja tällaisiin harmaisiin alueisiin. Tähän halusin vielä viitata. Mutta muuten kyllä voimme tarjota tässä hyvää yhteistyötä, että emme tällaisia harmaita alueita tai mustia alueita tässä saa aikaiseksi, vaan että myöskin edellytykset työntekijöille ovat hyvät. Kiitos ja lopuksi vielä edustaja Ish ja ihan lyhyesti. Auch ich kann mich kurz fassen angesichts Kiitoksia. Minäkin voin esittää asiani hyvin lyhyesti. Minäkin Allin puolelta olen sitä mieltä, että on hyvä, että tämä ehdotus on pöydällä. On erittäin tärkeää, että me olemme yhteydessä yrityksiin, jotka toimivat Euroopassa ja joilla on useampia toimipisteitä unionin rajojen sisäpuolella ja ulkopuolella. On erittäin tärkeää, että meillä on olemassa tällainen joustoa tarjoava väline, jotta vältymme tältä nykyiseltä järjettömän byrokraattiselta menettelyltä saadaksemme jonkun henkilön unionin toimi, toimimaan. Mutta meidän ei pitäisi olla liian varovaisia, eli pelotella sillä, että mitä kaikkea saattaisi sattua. Blue Card-direktiivin suhteen niin kävi. Kysehän on kaikista muusta kuin Green Cardista, joten meidän on todellakin nyt varmistettava, että me kykenemme toimimaan paikan tullen. Toki me tarvitsemme tarkkoja määritelmiä, se nyt on sanomattakin selvää, ja meidän täytyy myöskin katsoa, missä määrin puoliso tai elinkumppani tai perhe voi tulla myöskin unionin alueelle erityisen tärkeää. Tämä on silloin, kun puhumme myöskin naisten yhtäläisistä mahdollisuuksista, ylipäätään yhtäläisistä mahdollisuuksista, mutta yleensä kyse on siitä, että naiset tulevat sitten miehen perässä tänne. Eli kyllä tässä on vielä muutamia asioita, joista meidän olisi keskusteltava. Mutta meidän täytyy lähestyä tätä asiaa hyvin käytännönläheisesti tämähän liittyy läheisesti EUn glo- tai globalisaation ylipäätään ja, ja EUn kilpailukykyyn. Ja meidän täytyy välttyä, että tässä nyt ei sitten mutkan kautta synny kilpailun vääristymistä ja syrjitään. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Valmistelija ei ilmeisesti halua sanoa enää yhtään mitään. Kiitoksia oikein paljon komissiollekin pitäisi antaa vielä puheenvuoro. No, mutta ehkä komissio sitten ihan lopussa sitten sanoo jotain. Niin, tarkistukset 22. päivä mennessä. Kiitokset teille, arvon kollegat, kiitokset tulkeille tästä lisäajasta. Kiitoksia siis kaikille. Jatkamme kello 15.00 ja silloin pöydällä on konferaatin teksti. Kiitoksia oikein paljon, niin nähdään iltapäivällä.